2014. Ensimmäinen joulukuuta lähtien, muutaman päivän ajan jo siis, parlamentilla on 18 lisäpaikkaa. 17 uutta kollegaa on jo, ja Hollannista 18 tulee sitten ihan lähiaikoina. Tästä on dokumentti. Nyt luen ääneen näiden 17 uuden kollegan nimet. Ja nimien lukemisen jälkeen pyydän, että uudet kollegat nousisivat seisomaan. He ovat täällä paikalla kanssamme, koska haluaisimme toivottaa heidät tervetulleiksi. Hyvät jäsenet, uudet jäsenet sitten no, nousivat nimen lukemisen jälkeen ylös Bulgariasta. Spain. Espanjasta. Miguel Garces Ramon. From Spain, Vincent Miguel Garces Ramon, Dolores Garcia Hierro Caraballo, Eva Ortiz Villela, Salvador Cedo y Alabart. Four members from Spain. Neljä jäsentä Espanjasta. Two members, Yves Cochet and Jean Roatta. From Italy, Gino Trematera From Latvia, Karlis Shadurskis. From Malta, Josef Kusieri. From Austria, Ewald, Ewald Stadler, Josef Weidensholler. z polski arkadiusz tomasz bratkowski from slovenia zofia mazej kukovic From Sweden, Amelia Andersdotter and Jens Nilsson. From, from the United Kingdom, Antea McIntyre. Thank you very much. Kiitoksia kovasti kollegat. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Teemme täällä kovaa työtä. Proszę Państwa, odnośnie porządku e, e, kolejna informacja Seuraava tiedonanto. Olen saanut neuvostolta pyynnön artiklan 142 perusteella kiireellisestä menettelystä asiassa neuvoston päätös Venezuelan, Boliviarin, sen tasavallan, lipun alla purjehtivien kalastusalusten